kaksikymmentä ja viisitoista kaksikymmentäneljä esityslista on julkaistu ja se on saatavilla euroopan parlamentin verkkosivustolla ja istunto on päättynyt. hyvää yötä ehdimme juuri päättää sen tiistaina. <laughs> hyvää yötä kaikille.